tältä kalvolta näette, niin tämä nollakasvupolitiikan saavuttaminen on aika lailla hankalaa, koska meillä on uusia vaatimuksia Lissabonin sopimuksen myötä myöskin komission työohjelma ja sitten parlamentti on tehnyt aloitteita, mutta henkilöstöä varmaankin tulee lisää ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy siirtää ihmisiä yhdeltä pääosastolta toiselle ja tämä tarkoittaa sitä, että pääosastojen täytyy tehdä kovasti töitä ja meidän täytyy harjoittaa harvinaisia äärimmäisen älykästä henkilöstöpolitiikkaa komissiossa. Ja koska me tällaista politiikkaa haluamme, niin meidän, meillä täytyy olla hyvät tiedot. Tältä äh, dialta näette, mikä tämänhetkinen henkilöstötaso Euroopan unionin instituutioissa on näette, että Euroopan unionin komissio on suurin toimielin, mutta näette myöskin kasvun, jota on tapahtunut viimeisen 11 vuoden aikana toimielimissä. Ja jos näitä tarkastelette, niin näette, että henkilöstön kasvu komissiossa oli kaikista maltillisinta. Jos sitten tarkastellaan lähemmin komission tapausta, niin tästä kaaviosta näette, miten meidän henkilöstömme on jakautunut komissiossa – jos me tarkastelemme kaikkia EUn toimielimiä, niin silloin puhutaan 40 000 virasta ja siihen pitää lisätä sitten 10 000 sopimustyöntekijää. Mutta jos tarkastelemme yksinomaan komissiota, niin tästä näette komission tilanteen ja tämähän kertoo, että meillä on 35 500 henkilöstön jäsentä. Jos tarkastellaan, miten nämä henkilöt jakautuvat eri kategorioihin, niin meillä on määräaikaisia virkamiehiä, sopimusvirkamiehiä, ja sitten meillä on myöskin paikallisia virkamiehiä ja varsinaisia virkamiehiä melkein 70 prosenttia. Eli nämä paikalliset virkamiehet tekevät työtä kolmansissa maissa meidän toimistoissamme. Ja kun me puhumme henkilöstökartoituksesta, niin me emme rajoitu tarkastelemaan ainoastaan henkilöstöä omassa keskuudessamme, vaan tarkastelemme myöskin niitä tahoja, jotka tarjoavat palvelujaan komissiolle eri sopimusten puitteissa tai esimerkiksi apurahojen myötä. Tässä tarkoitan siis lähinnä tietotekniikan, tietoteknisten palvelujen tarjoajia tai tutkimusten, tutkimuksia suorittavia tahoja. Jos sitten siirrymme seuraavaan diaan, niin siitä näette, miten me olemme muuttaneet tätä henkilöstökartoitustapaa komissiossa. Kuten tiedätte, tällainen tutkimus tehtiin jo vuonna 1991 ja tuolloin oli paljonkin varauksia joita esitettiin suhteessa tähän henkilöstökartoitustapaan. Me olimme työstäneet niitä numerotietoja, joita me saimme pääosastoilta. Nyt me olemme muuttaneet lähestymistapaa ja me käytämme tietotekniikkaa hyväksemme. Me työstämme tietoja, joita löytyy jo henkilöstöhallinnosta, äh, talousarviosektorilta ja analyysin tekevät, te, teemme me itse ja pääosastot vain vahvistavat ne. Ja tämä tarkoittaa sitä, että numerotiedot ovat äärimmäisen äärimmäisen tarkkoja ja me voimme olla täysin varmoja siitä, että esittelemämme numerotiedot ovat oikeita. Jos me tarkastelemme niitä investointeja, joita on tehty henkilöstökartoitukseen, niin tässä puhutaan vain viidestä prosentista henkilöstöä, joka on tehnyt työtä tämän hyvin yksinkertaisen arvioinnin tekemiseen. Ja voin sanoa, että se oli kyllä rahansa väärti, koska tämä auttaa meitä päätöksenteossa. Kun olen tavannut teitä aikaisemmin, niin me olemme keskustelleet metodologioista ja näistä eri kategorioista, kenet me eh, laskemme kuuluvaksi operationaaliseen osioon, eh, ketä pidetään eh, työskentele, hallinnossa työskentelevänä ja kuka lasketaan näihin neutraaleihin palveluihin. Eli tarvitaan operationaalisessa operationaalisella sektorilla on kysymys politiikan teosta ja erilaisten ohjelmien hallinnoinnista ja sitten juoksevissa kuluissa hallinnollisissa siellä on kysymys hallinnosta ja tukitoimenpiteistä ja neutraaleihin kuuluvat taas sitten taloushallinto, korruptiovastainen taistelu ja kielipalvelut. Tähän täytyy lisätä yksi tärkeä huomio jos tarkastellaan tätä kaaviota, niin te voitte todeta, että me olemme hyvin tiukkoja sen suhteen, miten me arvioimme henkilöiden työn kuvausta, koska jos me tarkastelemme hallinnollista tukea, niin budjetin pääosasto, sitä pidetään hallinnollisena osastona yli 85 prosenttia. Ja haluaisin esittää teille kysymyksen, missä maissa pidettäisiin valtiovarainministeriö hallinnollisena palveluna? Haluaisin tätä painottaa ja olen varma siitä, että Lewandowskin työpaikka komissiossa on yksi tärkeimmistä, jos varsinkin jos otetaan huomioon tulevat rahoituskehykset. Myöskin tiedonvälityksen pääosasto ja meidän edustustomme jäsenvaltioissa ja komission tiedottaja, nämä ovat kaikki hyvin tärkeitä tehtäviä ja sitten DG IGIT, se on auttanut meitä e-hallinnossa, e-julkisissa hallinnoissa ja e-rajat ylittävässä palveluissa. Ja sitten jos puhumme näistä neutraalista toimista, niin sieltä löytyvät nämä toimielimet, joiden kanssa te teette tiivistä yhteistyötä, OLAF, Eh, sisäinen tilintarkastus ja tietenkin eh, kielipalvelut, joita me tarvitsemme kääntämiseen. Ja kaikki muu kuuluu sitten operationaaliselle sektorille. Eli miltä tämä kaikki sitten näyttää henkilöstökartoituksen jälkeen? No tästä näette, että tämän aika lailla tiukan kategorisoinnin jälkeen tulos on se, että hallinnollisissa ja koordinaatiotehtävissä meillä on 29,5 prosenttia henkilöstöstä ja tämä määrä on vähenemään päin. Eli yli 50 prosenttia työntekijöistä jopa tämän tiukan kategorisoinnin mukaan tekee työtä operationaalisilla sektoreilla. Lisäksi, kuten näette tältä seuraavalta dialta, niin jos ihan tarkkoja ollaan ja vähentäisimme poistaisimme ne, sen henkilöstön, jotka palvelevat muita toimielimiä, jos kysymys on ähm, maksujen suorittamisesta, tietotekniikan ratkaisusta tai äh, julkaisutoimistoon. Äh, siis tällaiset osastot, joissa komissio tarjoaa palveluja, koska tässä haetaan suuruuden etuja niin silloin me käännymme muiden toimielinten suuntaan. Jos me nämä vähentäisimme, plus harjoittelijat, niin silloin puhuttaisiin 26,7 prosentista. Ja tähän täytyy vielä lisätä se, että tätä täytyy tarkastella myöskin pitäen mielessä se, minkä tyyppisiä toimielimiä me olemme, mitä ovat kielipaineet. Me toimimme yli 170 eri paikassa ja meidän täytyy myöskin tarkastella niitä palveluja, jotka eivät ole tavanomaisia muille hallinnollisille laitoksille. Vierailin Isprassa kaksi viikkoa sitten ja siellä me myöskin olemme vastuussa tieverkoston ylläpitämisestä, ydinturvallisuudesta ja meidän täytyy erikoistua tämän tutkimusinstituution myötä Isprassa. Eli meillä on tällaisia erityisluonteen piirteitä, jotka tietenkin maksavat rahaa. Ja sitten mitä me teemme tästä viimeiseltä kalvolta näette sen, miten tätä kaikkea pitäisi tulkita. Ensinnäkin me käytämme tätä tietoa vähentääksemme hallinnollisten tehtävien määrää niissä, joissa tavoitetaso on ylitetty. Me olemme sitä mieltä, että yli 12, yli 12 prosentin hallinnollista osuutta ei tulisi olla. Ja me todellakin painostamme eri pääosastoja, jotta näitä kriteereitä kunnioitettaisiin ja vähennettäisiin näitä juokseviin kuluihin liittyviä kuluja maksimissaan. Me olemme tehneet myöskin ad hoc henkilöstökartoituksia. Me olemme tällaista tehneet aikaisemmin, esimerkiksi Kreikan tapauksessa näin jouduttiin tekemään, ja joskus tämän kautta löydetään hyvinkin hyviä tuloksia, joka johti siihen, että henkilöstö kasvoikin vain kolmella prosentilla, joka oli paljon vähemmän kuin mitä alun perin suunniteltiin. Me käytämme näitä numerotietoja silloin, kun me harjoitamme uudelleenjärjestelyä, kun esimerkiksi eh, komission salkkuja eh, muutetaan. Meillä on eh, esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastainen taistelun komission jäsen. Ja me olemme täälläkin onnistuneet vähentämään näitä hallinnollisia kuluja, koska meillä on myöskin tällainen jaettujen voimavarojen pääosasto. Ja tietenkin me tarkastelemme hyvin tarkkaan tarkkaan kaikkia pyyntöjä, jotka johtaisivat henkilöstömäärän kasvamiseen. Sitten tulevaisuuden kannalta meillä on edessämme tärkeä tehtävä, joka liittyy siihen, miten tämä ulkosuhdehallinto perustetaan. Me olemme valmiita tarjoamaan tälle uudelle palvelulle tukeamme, mitä tulee mm, palkkojen maksuun, turvallisuuteen, logistiikkaan, tietotekniikkaan koska me haluaisimme jälleen kerran hakea suuruuden etuja ja me haluaisimme, että Catherine Ashton onnistuu vastaamaan haasteisiin. Toisin sanoen hän haluaa, että hänen osastollaan saavutetaan 10 prosentin tehokkuus etu ja yhdessä me varmaankin siihen pääsemme ja samaan aikaan, ja tätä tulisi painottaa, meidän panostuksemme näillä alueilla ovat rajattuja koska meillä on tiettyjä esteitä. Jatkuvasti meille esitetään uusia vaatimuksia, uusia prioriteetteja ja täten näihinkin täytyy vastata, kun henkilöstöä siirrellään. Näen kuitenkin potentiaalia lisäleikkauksille hallinnollisella sektorilla, jos teemme parempaa yhteistyötä virastojen kanssa. Olen mukana virastojen korkean tason työryhmässä ja tässä me teemme yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Ja näen, että parlamentti ainakin on kovin innoissaan ja tietenkin tämä on yksi sellainen osa-alue, jossa me voimme saada suuriakin säästöjä aikaan ja tietenkin parempi yhteistyö ja koordinaatio tässä työssämme. Ihan vain teille tiedoksi meidän täytyy komissiossa 50 50 prosentille pääsy asiakirjoihin, sitten 60 prosenttia menee niihin pyyntöihin, joita tulee parlamentilta. Tähän päivään mennessä olemme saaneet yli 6600 kysymystä ja meidän täytyy näihin teidän kysymyksiin järjestää vastaukset. Ja tästä syystä on hyvin tärkeää tulevaisuuden kannalta, että me emme tarkastele ainoastaan tehokkuuden saavuttamisia ja hallinnollisten kulujen vähentämistä, vaan meidän täytyy luoda sellaiset olosuhteet, että komissio voi pitää kiinni kilpailukyvystään, asiantuntijuudestaan ja sen hyvin korkeasta hallinnollisesta kapasiteetistaan, koska sitä me tarvitsemme Euroopan unionin toimielimissä, jos me haluamme saada aikaiseksi niitä tuloksia, joita kansalaiset kansalaiset meiltä odottavat. Kiitos. Kiitokset <clears throat> tästä esittelystä. Ja Gresle saa puheenvuoron nyt avaan keskustelun. Kiitos. Hyvä komissari, tänään hän on suuri päivä, ikään kuin juhlittaisin joulua ja pääsiäistä samaan aikaan, koska nyt parlamentti ensimmäistä kertaa käsittelee tätä henkilöstökartoitusasiaa. Ja komissio kuitenkin jo vuodesta 2007 on tämän asian parissa toiminut. Ja niinpä valiokuntamme eh, toivoi tätä ja kerran vuodessa tämä on mahdollista ja kerran vuodessa tulen tämän esittämään varaumaan. Ja eh, viime kerrallahan komissio äänesti vastaan siitä, että komissio jatkaisi, mutta komissio tekee näin kuitenkin ja tästä kiitokset. Meillä on tässä varsin eh, hyvä rakennelma ja toteaisin, että mitä tulee henkilöstökartoituksen tuloksiin, minua yllättävät nämä hyvät tulokset. Tämä on moderni hallintomekanismi, tästä tunnustus. Ja on hyvä, että täällä tätä nyt ensimmäistä kertaa tänään käsittelemme. Toivottavasti emme kuitenkaan viimeistä kertaa, koska kyseessä on tärkeä asia. Ja tärkeää olisi, että Eh, muutkin toimielimet, myös parlamentti voisivat tätä välinettä hyödyntää. <clears throat> Meidän tuleekin seurata asiaa läheltä. <clears throat> On tiedettävä, eh, mitä ihmisemme tekevät. Ja ensimmäinen kysymykseni kuluukin, mitä tulee sopimustyöntekijöihin, olisiko mahdollista ottaa heidät mukaan henkilöstökartoituksen. Totesitte, että komission lähestymistavan vaatimaton, mutta eh, kun puhutaan eh, sopimusosapuolista, olisiko heitä mahdollista mukaan ottaa? Ilmeisesti tämä kysymys vähän yllätti teidät. Aika usein yllättää myös se, kuinka hitaasti voidaan eh, oppia kokemuksista henkilöstökartoituksen osalta. 50 prosenttia hallinnolliset kulut eh, ja 50 prosenttia sitten operatiivisella, eh, mutta eh, loppuosa hallinnollisia ja firmat kyllä menisivät konkurssiin, jos samassa suhteessa menisivät. Ja kysyisin, mihin tähtää komissio, mikä on tavoite? Ja kolmas kysymykseni liittyy siihen, mitä lopuksi totesitte. Eli mitä tällä hankkeella halutaan osoittaa. Perustelitte sitä pääosastoasialla, mutta äh, ne kaikki seikat, jotka jäävät mainitsematta henkilöstökartoituksessa, esimerkiksi komission sisäinen järjestys, kuinka monta yksikköä on perustettu, kuinka monta pääosastoa äh, ja muuta osastoa. Ja kysyisin, miltä tilanne tältä osin nyt vuodelta 2004 alkaen on näyttänyt. Komission hallintohan pirstaloituu yhä enemmän ja enemmän enemmän. Johtotehtäviin otetaan aina vain enemmän ihmisiä, niitä on nyt enemmän kuin komissio omissa tavoitteenasetteluissaankin esitti. Se puhui sadasta eh, johtotehtävästä. 294 se esitti, mutta nyt niitä on 100 tässä esitetyssä paketissa, milloin päädytään taas tähän 84 ja sitten osastojakin on enemmän kuin mitä tavoiteasettelussa komissio alun perin esitti. Miten tähän suhtaudutte? Ja tämä äh, äh, pirstaloitunut hallinnointi, miten aiotte hoitaa äh, asian? Ei ole järkevää, jos aina on vain näitä intiaanipäälliköitä enemmän ja enemmän, mutta itse intiaanit puuttuvat sitten. Ja sitten ulkoasianhallinta. Se muualla ei näin vähin voimavaroin varmaan onnistu osaston johtaminen ulkoasianhallinto. hallinto on melkoinen kokoonpano niin kuin joku totesi, niin ihan kuin Meksikon armeija. En tiedä. mihin tässä nyt ylipäätään pyritään, mutta kuitenkin haluaisin kiittää tästä esityksestä, ja oikein hyvä, että tämä kokous tänään on järjestetty. Kiitos. Kiitos. Esitän Sonberger, olkaa hyvä. Øh, jo, tak, øh, komissarie, tak for øh, oplægget. Det var meget... Kiitokset tästä äärettömän kiinnostavasta esityksestä. Minun esityslistallani kuitenkin oli kaksi eri kohtaa tähän asiaan. Toisaalta tämä henkilöstön puoli ja sitten toisaalta oli nämä toimintasäännöt, komission jäsenten toimintasäännöt. Ehkä ihan tarkkaan ottaen että nyt juuri näistä puhunut, näistä toimintasäännöistä, tai jäikö minulta, menikö minulta jotain ohi korvien, mutta mielestäni että mitenkään kovin tarkasti tästä toisesta kohdasta, esityslistan kohdassa viisi, puhunut. Ja minulla olisi tästä esittää muutamia kysymyksiä. Aha, anteeksi vasta sitten jälkeenpäin. Grazie, kollega Geir. Geir, seuraavana, olkaa hyvä. Deine drei Fragen bezogen sich auf den niin toimintasääntöihin nämä kolme kysymystä liittyisivät. Siihen ilmeisesti vielä palataan. Ja erstmal herzlichen Dank für die... Ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää tästä alustuksesta. Uutena tässä valiokunnassa en ole vielä kovinkaan läheisesti tutustunut tähän aiheeseen, mutta ilmeisesti tässä nyt komissio tarkastelee sitä, miten se sisäisesti on järjestäytynyt. Öh, yleensä aina puhutaan vain kokonaislukumääristä ja vierailijaryhmien tulee aina arvata, että arvatkaapas kuinka paljon täällä on virkamiehiä töissä ja sitten saadaan tämmöinen valtava lukumäärä ja on aika hämmästyttävää sitten, kun todetaan, että no isossa kaupungissa hallinnossa ole, ole lukumäärät paljonkaan pienemmät kuin täällä. Eli Eh, kyllä tämä lukumäärä ihan sinällään normaali on. Mutta overheads asiasta yksi kysymys. Niin, varapuheenjohtaja, totesitte, että jos oikein ymmärsin, eh, talousarvio pääosasta laskettaisiin näihin. Eh, eli overheads hän koskee yleensä säästähallinnointia hallinnointia ja se työntekijöitä, jotka, jotka tukevat operatiivisia tehtäviä, ja jos suhde olisi 50-50, niin tilanne olisi varsin ongelmallinen, sitä mieltä itsekin olen. Mutta jos erillisenä tätä lukua tarkastelee, mm, kysyisin, eh, miten tämä overheads ylipäätään, miten te sen määrittelette? Se ei ehkä ole ihan osuva ja saattaa olla myöskin hieman vahingollinen komissiolle kommunikaatiota ajatellen. No, en nyt pääosastoihin puuttuisi, mutta ehkä tiedonannossa kuitenkin voisi jotain näistä aspekteista hieman selventää lähemmin. Kiitos ja sitten Stes, olkaa hyvä. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik, eh, dat ik de oefening van, eh, van de Niin, kiitos. Minä kovasti arvostan tätä tehtyä työtä. Tästä saimme hyvän kuvan asioista, saimme tietää kuka mitäkin tekee nyt pääsimme hyvin jyvälle asioista ja tässä te viittasittekin Euroopan parlamenttiin henkilöstön kasvattamisessa. Me emme välttämättä nyt ole parhaimpia esimerkkejä tästä. Viimeisimpien vuosien aikana väkeä on tietysti paljonkin palkattu. Te tietysti nyt tässä sitten pelaatte pingistä komission ja parlamentin kanssa siinä, kuka saa kenenkäkin töihin ja kuinka monta, mutta meidän tulee tuskin nyt sitten ryhtyä tässä tekopyhiksi. Meidän täytyy suoraan puhua asioista selkeästi. No, komission toimintasäännöistä ilmeisesti siitä nyt sitten kohta puoliin puheenvuoron esitän ainoastaan tässä vaiheessa siksi yhden kysymyksen. Me nimittäin tiedämme, että on olemassa nyt kansalaisaloite, hanke pikapuoliin käynnissä ja tiedämme, että huima määrä kansalaisia esittää kysymyksen näihin, näistä kysymyksistä ja myös sitten komission jäsenet ja entiset komission jäsenet ja heidän työmahdollisuutensa sitten sen jälkeen, kun he ovat lähteneet tästä poliittisesta vaikutustehtävästänsä. Itse varmaan teette myös ehdotuksia tähän. Todennäköisesti tässä marraskuun puolivälissä asia tulee jo käsitteille. Voisitte mahdollisesti myös tähän kansalaisaloitteeseen, joka on saanut jo 5 50 000 allekirjoitusta taakseen. Voitteko siihen puuttua? Thank you very much, Mr. President. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää Rova Kressleä. Hänen ajatuksensahan oli käydä keskustelua täällä valiokunnassanne. No niin, nämä positiiviset paineet meihin päin tuottavat hyviä tuloksia, koska mietimme tarkkaan tai tutkimme tarkkaan, mitä lukee esittää. Ehkä siksi olemme hieman varovaisia sen suhteen, miten laskelmat toteutetaan overheadsin osalta kun valmistellaan uutta metodia, kehittelimme tai hankimme hieman tietotaitoja ja niin kuin Rova Kresle totesi, varmasti muitakin toimielmiä, Euroopan parlamenttiakin saattaisi kiinnostaa tämä tyyppinen metodi. Ainakin osa siitä ehkä voidaan ottaa käyttöön myös eh, muissa toimielimissä. Ja sitten kun tarkastellaan sopimustyöntekijöitä, tämä oli ehkä hieman hankala myöskin terminologisesti tarkastellen, koska otin tämän mukaan Fatsat kohtaan. Näitähän on yhteensä 6000. Ja kun viittasin 7500, niin viittasin niihin ihmisiin, joilla ei ole komission kanssa sopimusta, mutta jotka varsin usein kuitenkin komission tiloissa ovat töissä eh, yhtiöiden kanssa tehtyjen sopimusten kautta tutkijoista on kyse tällöin tai IT-henkilöistä silloin, kun he tarjoavat komissiolle palveluksiaan. Mutta on selvää ja haluamme tehdä selväksi sen, että kyseessä ei tuolloin ole komission henkilöstöä, vaan e, ihmiset, jotka tarjoavat palveluitaan komissiolle. Ja sopimus työntekijät ovat erittäin tärkeitä. Kun puhuin overheadsestä, niin tässä yhteydessä mainitsisin myös sen, että meidän onnistui vähentää eh, määrää 90 eh, prosenttiin, eli eh, sopimustyöntekijät enenevässä määrin hoitavat nämä tehtävät, varsinkin jos tehtävät ovat luonteeltaan varsin hallinnollisia. Eli sopimustyöntekijöitä käytetään todella sen vuoksi, että he ovat edullisempia ja joustavat sopimukset ovat mahdollisia. Tähän haasteeseen meidän tuli vastata, koska budjetti ja muut rajoitteet ovat tosi asia. Siksi tässä luokassa varsinkin aina enenevässä määrin käyttää sopimustyöntekijöitä. Tulevaisuuden osalta voin todeta, että komissio ja minä itsekin teemme parhaamme Overheadsin uudelleen tarkastelun liittyen No, automaatit tulisi hyödyntää eh, enemmän kuin nykyään eh, ja it, jotta tämä osuus pienenisi jatkossa. Mutta on hyvä, jos voimme tehdä läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentinkin kanssa, varsinkin kun keskustellaan uudesta, uusista rahoitusnäkymistä ja rahoitusvälineistä. Eli miten yhdessä voimme yksinkertaistaa asioita, miten varainhoitoasetus voidaan tehdä sellaiseksi, että valvonta on tiukkaa, mutta että ei vaadita niin paljon hallinnollista työtä, eh, joka vie paljon resursseja komissiossa, Euroopan parlamentissa, neuvostossa, mutta myöskin jäsenmaissa tämä on tärkeä kysymys ja näistä meitä usein kritisoidaan ei pelkästään jäsenmaiden taholta, mutta myöskin kolmansista, osamasta, kolmasta maasta silloin, kun puhutaan avusta, kehitysavusta. Ja Gressler on ihan oikeassa siinä, että sata oli direktoraattien määrä tai on nyt. Ja tämä johtuu siitä, että oltiin järjestäytymässä ikään kuin, kun nyt uusi komissio ryhtyi toimintaan ja luotiin uusia pääosastoja. Ollaan tällaisessa välivaiheessa ikään kuin nykyisellään. Ja uskoisin, että tästä johtuu se, että lukumäärä on korkeampi kuin alun perin oli ajateltu. Ja kun sitten muutkin komission jäsenet ryhtyvät käymään keskustelua tulevaisuudessa ja eh, johtotehtävissä, niin eh, nämä ovat hankalia kysymyksiä eh, komissiossa ja tähän on päädytty hankalien keskustelujen jälkeen ja ollaan vielä siirtymäkaudessa menossa ikään kuin mukauttamassa – kokoa ja salkkuja ja mm, pääosastoja sitten aina salkkukoon mukaan. Ja vastaukseksi Sondakaadenille ja sitten Staisillekin toteaisin, että kun puhutaan toimintasäännöistä, niin puhun asiasta nyt lyhyesti, mutta tarkkana kuitenkin seuraan ääniä tältä parlamentista ja kansalaisiltakin. ja kuulin kansalaisaloitteesta muun muassa, ja tämä on asia, jota myöskin me eh, tarkkaan seuraamme. Ja Dairin puheenvuoro sitten, kuinka tehtäviä arvioidaan, ja sitten kommunikaatioelementti. Olette kyllä oikeassa sikäli, että joskus on hieman rajoitettavakin asioita ja tässä ehkä on sellainen asia kyseessä, mutta meidän on oltava riittävän tarkkoja yksityiskohtaisia ja toisaalta – katsottava, mitkä ovat pääosastojen tehtävät, tiettyjen yksiköiden toimet, eh, eh, kun kehityskulkuja tarkastellaan. Saadaan poliittisia tehtäviä enenevässä määrin ja henkilöstömäärä pysyy kuitenkin samana. Ja jos eh, siirretään hallinnollisissa tehtävissä toisen tyyppisiin tehtäviin, niin se vie oman aikansa ja on myöskin katsottava, miten overheads-hallinto eh, ja koordinaatio, miten ne selkeästi määritellään ja mihin raja vedetään frontline-toimien ja sitten pehtäiden puhtaiden overheads-toimien välille. Mitään kikkailusta tässä ei kyse ole. Tulette saamaan tiedon eh, menettelystämme ilman muuta olemme kovan valvonnan alla, eli varsin huolella näitä asioita hoidamme. Ja tapahtuu muutoksia yksiköiden välillä luokasta toiseen, niin ilman muuta teitä tullaan näistä muutoksista tiedottamaan ja perusteluista muutoksille myöskin. Mitä tulee sitten kommunikaatio tarkoituksesta, niin teemme parhaamme hallinnollisen toimien purkamiseksi niin pitkälle kuin vain mahdollista jatkossa. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin siirrymme käsittelemään jälkimmäistä osiota, tässä Kresle on pyytänyt vielä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Muistuttaisin vain siitä, että kartoitushankkeessa – on kyse oikeastaan siitä, mitä seurasi komission hallintoreformista. Siinähän hajautettiin, mutta kuitenkin on olemassa keskeisiä pääosastoja, niin kuin hallinto, kielet, talousarvio, logistiikka. Ja näillä on myöskin omat osastonsa, eli päällekkäistä hallinnointia on horisontaalisesti tarkastellen. Ja tämän vuoksi henkilöstökartoitushankkeeseen ylipäätään lähdettiin. Haluttiin selvittää, missä kohdin voitaisiin yksinkertaistaa työprosesseja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että haluamme jotenkin muuttaa talousarvopääosastoa, mutta olisi hyvä tietää, mitä siellä tapahtuu. Ja on myöskin ilman muuta tärkeää, että päätöksemme mennään riittävän pitkälle. Ja kun katsotaan näitä keskeisiä pääosastoja, että siellä henkilöstön määrä lisääntyy pikemminkin kuin päinvastoin, niin olisi hyvä, jos voisitte meillekin kertoa, miksi kehitys on tällainen. Komissiohan keskittyy ja hajauttamisen välisessä kamppailussa aina ponnistelee, mutta mitä te nyt ehdotatte? Ja talousarviota valvovana tahona, mehän tiedämme, miten ähm, asiat hoidetaan jäsenmaissa ja meidän olisi tärkeää ymmärtää, että komissio valvoisi paremmin jäsenmaita ja yhteisöoikeuden toteuttaminen jäsenmaissa. En tiedä, onko tämä saanut riittävää huomiota komission puolella ympäristöpääosastossa on muutama työntekijä, joka ö, tarkastelee näitä asioita, jotka liittyvät ympäristöoikeudellisten kysymysten hoitamiseen jäsenmaissa. Tämä karmaisee, kun kuulee tällaista. Kun ajatellaan, mitkä määrät ihmisiä ovat jäsenmaissa töissä oikeudellisten määräysten kysymysten parissa. No niin, ja nyt olkaa hyvä, voitte siirtyä toiseen osioon puheenvuorossa. Madam Gressler yeah, yeah, thank you. Vastaanko Rova Gresslelle nyt? Niin siis kiitos, olette aivan oikeassa siinä, että kun tämä päätös hajauttamisesta tehtiin, niin päätös oli oikea, koska oli selvää, että pääosastot tarvitsisivat liikkumatilaa, autonomiaa, jotta ne voisivat toimia tehokkaammin. Ja tämä oli hyvin tärkeä prosessi ja aivan oikea hallinnollinen päätös, mutta minulla on myöskin sellainen tunne, että tämä, tässä hajautamisessa mentiin ehkä hieman liian pitkälle Näen sen monessakin kohdassa, esimerkiksi tietotekniikka, tietotekniikka-ala komissiossa. Siellä pääosastot päättivät lähteä räätälöimään omalle pääosastolle sopivaa järjestelmää ja sitten päädyttiin tilanteeseen, jossa on liian monta järjestelmää, jotka eivät aina keskustele keskenämme ja täten meillä on sitten tällainen tietotekniikan task force-työryhmä, joka yrittää saada tällaista jonkinlaista koordinaatiota aikaan, elin joka koordinoi mitä IT-sektorilla tehdään, mitä me vaadimme palveluntarjoajilta, jos meillä ei esimerkiksi tai tarkistaisi, että onko meillä mahdollisesti jo jonkinlaista samanlaista toimintaa muilla osastoilla tarjolla ja myöskin, että asiantuntijoilla olisi sitten mahdollisuus esittää kysymyksiä pääosastolle sen suhteen, tarvitsevatko ne todellisuudessa tällaisia ohjelmia. Eli tämä on tilanne tietotekniikkasektorilla. Me olemme jo luoneet uuden hallintorakenteen tietotekniikkasektorille. Meillä on ABM plus IT-ryhmä, joka sitten tarkastelee tätä yrityshallinnon tasolta tätä koko tietotekniikkaprojektia. Ja tietenkin me koko ajan tarkastelemme sitä, miten me voisimme enemmän yritysmaailman ratkaisuja ottaa mukaan esimerkiksi henkilöstöhallinnon tasolla meillä on yrityshenkilöstöhallintoa ja sitten meillä on myöskin henkilöstöhallintoa eri pääosastoilla ja meidän täytyy löytää parempi tasapaino näiden välillä. Ja sitten mitä tulee EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon, niin olen samaa mieltä kanssanne sen suhteen, että siinä ei koskaan voida tehdä tarpeeksi. Tietyt maat ovat parempia täytäntöönpanossa kuin muut, mutta olen varma, että jos me tarkastelemme henkilöstöprosentteja, tai niiden henkilöiden määrää, jotka käsittelevät eu lainsäädännön täytäntöönpanoa. No, minä voin tarkastella ja pyrin toimittamaan teille nämä numerotiedot. Thank you very much, Mr. President. And, uh, if you allow me to... Kiitos. Ja jos nyt jatkan jälkimmäisellä osiolla tämä toimintasääntöasia ja tämä on asia, joka varmasti valiokuntani kovastikin kiinnostaa. Ja parlamentti on päättänyt laittaa rauksen vuoden 2011 osalta hallinnollisia kuluja, kunnes poliittiset eh, sitoumuksemme on, ovat täyttyneet. Ja sitoumushan oli sellainen, että komissio päivittää toimintasäännöt vuoden loppuun mennessä. Ja olen iloinen voidessani todeta teille, että näin tulee tapahtumaan. Ja tiedottaisin teitä siitä, että lähdimme liikkeelle toimintasääntöasian parissa heti sen jälkeen, kun puitesopimus saatiin allekirjoitettua komission ja Euroopan parlamentin kanssa tästä kumppanuudesta. No, miksi tähän asti odoteltiin? No, keskustelut ja neuvottelut eh, puitesopimuksesta olivat monimutkaiset, eikä eivätkä kaikki toimi, eli me olemme tyytyväisiä siitä, miten neuvottelussa edettiin. Eli haluttiin eh, tämä puitesopimusasia hoitaa ensin alta pois, ja onneksi nyt näin hyvä sopimus aikaan saatiin. Ja sen jälkeen sitten ryhdyimme käsittelemään toimintasääntöasioita. En nyt ole ihan eh, tarkka, koska asiat eh, elävät vielä. Ja puheenjohtajamme on, että esittelisimme sen, miten toimintasääntöä voitaisiin parannella. Ja asia esitettiin viime perjantaina, eli työstämme, käsittelemme tätä asiaa ja toimintasäännöt ovat 18.11. kollegiossa käsittelyssä ja melko pian kyseisen kokouksen jälkeen uskon, että tulette saamaan tiedon asiasta. Mutta konkreettisemmin hieman kuitenkin, mitkä ovat lähtökohtamme. Haluaisimme parantaa toimintasääntöjä, haluaisimme selventää mitä eh, kysymyksiä, jotka julkisuus tai Euroopan parlamenttikin useimmiten esittää. Ja oikeudellisesti tarkastellen sopimuksesta ilman muuta on pidettävä kiinni. On taattava se, että komission jäsenet ovat riippumattomia. Mitään eturistiriitaa ei saa olla ja heidän tulee hoitaa tehtävänsä äh, harkintaa käyttäen. Ja puheenjohtajamme totesi, että kaikki nämä kysymykset kannattaa nostaa esille ja tarkastella sitä, miten voisimme hyödyntää useimmiten esitettyjä kysymyksiä. Nämä kysymykset usein liittyvät siihen, miten komission jäsenten poliittiset toimet järjestetään, miten etujulistuksen voidaan puuttua ja mihin tulee eh, ryhtyä, jos eturistiriita havaitaan. Miten säädellä komission jäsenten toimia sen jälkeen, kun mandattikausi päättyy. Ja miten selvittää sitten näitä, näitä eh, vieraanvaraisuuskysymyksiä. Tässä olen tehnyt läheistä yhteistyötä komission osastojen ja puheenjohtajamme kanssa, jotta löydettäisiin sopivat vastaukset näihin kysymyksiin. Uskoisin, että ne ovat sellaisia, että ne Euroopan parlamentillekin käyvät. Ja ne voidaan sitten toivottavasti jo 18. päivä kollegion kokouksessa hyväksyä. Ja tarkkaan ottaen, jos puhutaan poliittisista toimista, niin sellaiset komission jäsenet, jotka haluavat aktiivisesti osallistua vaaleihin, tulee viimeisimmän täysistunnon jälkeen saada vaali vapaata. Ennen vaaleja pidetään viimeinen täysistunto siis. Ja ja sitten tehtävän saa toinen henkilö. Ja tässä ilman muuta huomioidaan kansalliset vaalit. Ja sitten toimikauden jälkeiset tehtävät No niin, on laajennettu sitä kautta, jonka aikana entisten komission jäsenten tulee ilmoittaa mahdollisista toimistaan. Ja tarkastelemme huolella sitä, miten tämä kohta hoidettaisiin. Mutta haluamme tehdä äärimmäisen selväksi sen, että komission jäsenet eivät lobbaa eivätkä järjestä komission jäsenten kanssa liiketapaamisia – voi olla myöskään asiakkaana sellaisissa kysymyksissä, jotka vastaavat sitä salkkoa, josta ovat itse olleet vastuussa. Eli on esitetty selvät rajat sille, minkä tyyppiset yhteydet ovat mahdollisia entiselle komission jäsenelle eh, entisten kollegoidensa kanssa. Ja usein kysytään myöskin tästä mm, etujulistuksesta. Eh, no, olen kanssanne samaa mieltä siitä, että paljon kritisoitiin sitä, että tätä asiaa ei päivitetä riittävän säännöllisen väliajoin. Tämä on toimintasäännöissä mukana, eli etuilmoitus, sitä tulee päivittää riittävän useasti. Tässä tulee toimia avoimemmin, sen tulee olla luettavampi ymmärrettävämpi ja sen tulee sisältää kaikki tiedot, jotka saattaisivat johtaa eturistiriitaan esimerkiksi osakkeiden omistussuhteet ja tämän tyyppiset asiat. Ja mukaan halutaan ottaa myöskin se, että kumppanit ja aviopuolisot ovat tässä etuilmoituksessa mukana. Tämä toivottavasti tuo lisää avoimuutta ja selvyyttä asiaan. Varsin usein kysytään myös sitä, mitä tapahtuu, jos on komission jäsen ja törmää tilanteeseen On tehty selväksi se, että jos näin käy, niin asian käsittely siirretään toiselle komission jäsenelle ja Euroopan parlamenttia välittömästi tiedotetaan asiasta. Ja sitten ulkomaille tehtävät matkat. Teemme varsin selväksi sen, että komission jäsenin pätevät samat säännöt ja määräykset kuin muullekin henkilöstölle. Eli varanhoitasetuksen määräyksestä pidämme kiinni ja myöskin työjärjestyksestä ja siitä, mitä on päätetty sisäisen talousarvion osalta, eli tämä ei aiheuta mitään hankaluuksia. Varsin usein kritisoidaan sitten myöskin kabinetin henkilöstökysymyksiä. Ja nyt aiotaan mukaan ottaa uusi säännös, jossa perussääntö on sellainen, että kumppanit, aviopuoliset suorat perheenjäsenet eivät voi olla komission jäsenen kabinetissa töissä. Ja sitten kolme viimeistä seikkaa vielä. Ensinnäkin lahjat, varsinkin diplomaattimaailmassa lahjoja varsin usein annetaan. Tässä selvennämme määräyksiä, eli komission jäsenet eivät voi ottaa vastaan lahjoja, jotka ylittävät arvoltaan 150 euroa, jos diplomaattisen kohteliaisuuden vuoksi me tehdään niin se asetetaan komissiolle ja katsomme, kuinka näitä määräyksiä voidaan selventää sillä tavalla, että vieravaraisuus, joka saattaa turistiritan johtaa, sitä ei voida hyväksyä, siitä tulee kieltäytyä. Mutta on toimittava sillä tavalla, että mitään epäilystä ja turistiriidasta ei voi syntyä. Ja sitten lopuksi vielä eettisestä komiteasta. Ad hoc pohjaisestihan se on tähän saakka toiminut. Haluaisimme kuitenkin kehitellä sen toimintaa jatkoa ajatellen ja olemme miettineet, olisiko mahdollista laajentaa eettistä komiteaa ja tarkastelemme myöskin sitä, olisiko mahdollista ottaa lisäelementtejä mukaan sen toimintaan. Esimerkiksi kun eettisessä komiteassa tullaan siihen lopputulemaan, että tietty komission jäsen tai entinen komission jäsen voi ottaa tietyn tehtävän itselleen, niin eh, avoimuudenkin vuoksi olisi varmasti hyvä, että Euroopan parlamentissa tiedettäisiin, miksi ja kuinka eettisessä komiteassa tähän tiettyyn eh, päätelmään päädyttiin, mitkä olivat perustelut. Ja sama pätisi, jos päädytään negatiiviseen lopputulokseen, eli päätettäisiin evätä komission jäseneltä tietyn tehtävän hoitaminen ja haluamme siis tehdä julkisia näistä tiedoista. Näin toimisimme täysin avoimesti Eh, kun puhutaan Etsen komitean töistä. Tämän lisäksi sen komitean tulisi eh, säännöllisin väliöin ainakin kerran viidessä vuodessa laatia kertomus, joka komission kauden puolivälissä esitettäisiin, ei siis eh, kauden alussa tai lopussa, vaan puolessa välissä, eli kertomus siitä, kuinka eettiset periaatteet ja eturistiriitamääräykset, kuinka niitä on noudatettu ja miten tulisi jatkossa toimia. Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, toteaisin vielä, että toivottavasti valiokunta on ö, yhtä mieltä kanssani siitä, että paljon tämän tarkempien voi tässä nyt olla, koska ö, asia elää koko ajan, työstämme sitä ja asia tulee esille 18. päivä 11. Ja tämän jälkeen Euroopan parlamenttia tiedotetaan asiasta. Ihan loppulausena toteaisin, että kovasti ponnistelemme toimintasääntöjen parissa, mutta totesimme, että voisi olla ihan hyvä ajatella sellaistakin mahdollisuutta, että tästä tulisi jonkinlainen toimielinten välinen mahdollisuus. Tarkastelisimme, kuinka tätä transparenssikysymystä hoidettaisiin ja tulevaisuudessa varmasti tämäkin ajatus voidaan keskusteluissa esiin nostaa. Kiitos. Grazie. Kiitokset. Ja sitten Satsi Markaakis, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission varapuheenjohtaja. Kiitos teille ja onnittelut varsin hyvästä alustuksesta. On hyvä, että nimenomaan eettisen komitean merkitystä painotitte ja olisi hyvä, jos äh, raportit saataisiin säännöllisin väliajoin komitealta. Mutta sitten yksi asia. Tämä eturistiriita-asia, jos lukee riippumattomien asiantuntijoiden äh, lausunnon, niin voi havaita, että nimenomaan tässä havaittiin huomattavia puutteita. Haluan tätä painottaa siksi, että me parlamentin jäseninä itsekin saamme hänkin joskus sellaisen vaikutelman, ikään kuin meidän meidän tulisi varsin tarkkaan kaikki rahoitukselliset taustamme esittää. No hyvähän se on sinällään, mutta toivottavasti näin on myös komissiossa. Esimerkiksi vuosittain meidän tulee päivittää rahoitukselliset Eh, etuasiamme. Näin ei kuitenkaan vielä komissiossa ole, ja hyvä olisi, jos päivityksessä tulisi säännöllisin välillä toteutettava hanke. Mutta jos esimerkiksi eh, viisi komission jäsentä eh, antaa ilmoituksen, se ei riitä. On erittäin tärkeää, että myös kunnia Eli eh, kaikki mm, kunnianarvoiset tehtävät tehtävät myöskin huomenna. Kysyisin, mitä, missä suhteessa sitten eh, toimintasääntökysymys on eh, suunnitelmiin, jotka koskevat kaikkia toimielimiä. Olisiko ajat, mahdollista ajatella tällaista yhteistä pohjaa kaikille toimielimille? Fandomboin mm, kautta on nyt syntynyt ihan uusi instanssi Lissabonin sopimuksen myötä, enkä ole sen taholta mitään tällaisia julkistuksia nähnyt, ja sama pätee myöskin Roa Ashtonin. Eli on olemassa tällaisia uusia välineitä, joiden osalta ehkä voisi olla hyvä ajatella yhteistä toimintasääntöesitystä. Täällä parlamentissa me olemme melko pitkälle jo päässeet, tietysti parantamisen varaa vielä on, mutta kysyisin, mitä mieltä olisitte siitä, että yhteisesti toimielimet kävisivät keskustelua näistä toimi elinten rajat ylittävästi. Välttämättä täällä ei keskustelua mm, tarvitsisi käydä, mutta olisi hyvä ehkä eh, jossain ryhtyä asiaa käsittelemään. Kiitos. Sitten Sonberg, olkaa hyvä. Honorevole Enenhauser. Ja herzlichen Dank. Äh, Kiitokset avoimuuskysymyksestä, niin kuin totesitte. Yksi asia on tietysti avoimuus silloin, kun puhutaan etsen komitean päätöksistä, mutta sitten nimittämisprosessi, jos esimerkiksi entinen komission jäsen saa uuden työpaikan, niin tästä on esitettävä tieto komissiolle. Nykyään puhutaan vuodesta, tätä tulisi jatkaa pidemmäksi ja voisitte ehkä kertoa tästä lähemmin. Olisiko mahdollista, että tämä ilmoitus menettely ja lupamenettely, olisikohan siihen mahdollisuus saada vähän lisäavoimuutta, eli että tämä kirjeenvaihto tulisi meillekin tietoon, tai että ehkä internetissä voitaisiin osa ainakin tästä eh, julkaista. Voisitteko toistaa ensimmäisen osan? En ole varma, ymmärsinkö sen oikein. Um niin, kun entiset komissaarit ilmoittavat uusista työpaikoistaan. Uudet toimethan tulee ilmoittaa komissiolle ja tätä menettelyä tulisi muuttaa avoimemmaksi. Äsken puhuitte siitä, että e, eettisen komitean e, töiden tulisi olla avoimempia, mutta tämä e, lupamenettely, sen tulisi mielestäni myöskin olla avoimempaa ja kysyisin nyt teiltä, miten tähän teidän mielestänne olisi mahdollisuus päästä. Kollega Gressle. Gressle. Niin, se, mitä tässä nyt suullisesti on esitetty, on ihan eh, hyvä ja nyt odotellaan, mitä sitten kirjallisesti saadaan, mitä me tulemme saamaan koska ei saa syntyä sellainen vaikutelma, että puheenjohtajakokouksessa tai eh, jossain niin se mentäisiin esittämään jotain eh, muuta. Tällainen ei kävisi. On hyvä, että kansalaisjärjestöt ovat keränneet ymmärtääkseni 200 000 nimeä. Eli tämä on todellakin julkisuudessa kovastikin esillä oleva asia. Ja toivottavasti emme aiheuta julkisuudelle pettymystä, koska olemme nimenomaan heihin päin vastuussa. Ja mitä tulee sitten näihin talousasioiden ilmoituksiin komission jäseniltä. Huhhuh, kylläpä yllättää. Tässä on esitetty niin pieniä määriä omaisuutta ja muuta, että vähän vaikea on uskoa tätä kaikkea todeksi. Töitä on paiskittu, komission jäsenet ovat paiskineet koko ikänsä. Ja sitten ei mukaan olisi minkäänlaista omaisuutta. On vähän vaikea ymmärtää. Minullakin näyttäisi olevan enemmän tuloja ja omaisuutta. Ja sitten näissä uusissa säännöissä on tehty pieni virhekin, sillä ei olisi hyvä, jos siirtymäkauden varoja ei määriteltäisi lainkaan. No eihän tämä helppo asia ole, kyllä sen tiedän, tästä olemme keskustelleetkin. Kyseessähän on neuvoston asetus, mutta miksi italianlaisen ulkoministerin tulisi saada varoja Euroopan komissiolta siksi, että hän on toiminut komission jäsenenä? Tästähän tulee ihan pohjaton juttu. Miksi? parlamentin jäsentenkin tulisi komissio jotain saada. Emmehän mitään siirtymäkauden varoja tarvitse. Ja jos ö, ö, päätyy valitsemaan ö, vähäpalkkaisemman työn, niin se on oma valinta. En ymmärrä, miksi komission tulee rahoittaa tällaisia siirtymäkauden vaiheita. Olisi hyvä tähän asiaan löytyä selvät, löytää selvät ratkaisut. Mutta jos, jos tällaista menette esittämään, niin ette välttämättä tule kovinkaan suosituksi kollegoidenne keskuudessa, mutta on hyvä ja tarvitsemme selkeitä toimintasääntöjä, koska riski tässä on myöskin olemassa, se on meillä kaikilla, sehän tiedetään. Meillä me olemme myöskin, meillä on mandaatti kausi, mutta tässä komission jäsenet ovat hieman eri eh, roolissa, eh, ovat hallinnon työntekijöitä, he, eh, he, heillä ei ole vaalikautta, sitä ei ole kyse. Ja siksi on muistava tällainen perusero on komission jäsenten ja parlamentin jäsenten välillä. Ja siksi ehdotus siitä, että yhdet ja samat säännöt koskisivat meitä kaikkia, niin se ei oikein käy, koska sisältöpuolessa on niin suuria eroavaisuuksia ik wil eh, direct ingaan op, op het... Eh, minä palaan tähän eh, eroon, johon Rouva Kresselekin äsken juuri, juuri puuttui, eli mandaatti ja sitten nämä muut toimet. Eli tämä on aivan totta, mitä hän ehti sanoa, mutta minä olen aika tyytyväinen siihen, mitä juuri kuulin äsenen suusta sanottavan olisin valmis hyväksymään tämänkin. Toki tämähän nyt on suullinen yhteenveto asioista. Tietysti meidän varmaan täytyy sitten saada nähdä tätä myö, tämä myös mustaa valkoisellakin, mutta joka tapauksessa ihan oikeaan suuntaan lienee mentäneen. Ja Rova Kreslelkin jo ehti sanoa, että tämä asia, jota te vedätte komissiossa, ei ole, teidän, ole mukavin mahdollinen. Teitä varmaan vihataankin paljon siellä, mutta kuitenkin te voitte saada meidän valiokuntamme tuen. Me ymmärrämme teitä ja suhtaudumme ystävällismielisesti teihin. Emme mekään ole missään tapauksessa parlamentin miellyttävin ja ylistetyin valiokunta. Kyllä meitäkin täällä aina moititaan. No, mutta minä haluaisin vielä huomauttaa, että jos me haluamme auttaa komission jäsentä jollain tavoin nykysääntöjä parantaaksemme toimintasääntöjen osalta, meidän täytyy toimia hyvin vilpittömästi sekä intellektuaalisesti että moraalisesti. Ja täytyy sanoa, ettei parlamentissa varmaan kaikkia asioita vielä ole mitä parhaiten hoidettu. Rova Kresle, kuuntelin teitä ja tässä kuulin teidän saksankielisen sananne kurjuus ja kurjuuden tila, jossa, jossa, jo, jota näyttävät yleensä nämä komission jäsenten ja parlamentaarikkojen rahoitustaustat. Kyllähän tätä täällä parlamentissakin ha, ha, havaitaan, kun käydään katsomassa näitä rahoitustaustoja, niin tiettyjen kollegoiden taloudellinen tilanne näyttää suorastaan köyhälistöltä ja, ja tiedetään kyllä, että todellisuus on heidänkin kohdallaan hivenen toisenlaista, eli kyllä täältä meidänkin talostamme löytyy näitä keppikerjäläisiä, jos näihin taustoihin tilastoihin on uskominen eh, sellaisena kuin ne on ilmoitettu. No, tässä tietysti voidaan tehdä pieniä muutoksia näihin teksteihin. Sitten on olemassa eri poliittisten mandaattien välinen rooli ja sitten muiden virkatehtävien rooli. Ja tämä koskee tietysti myös meidän taloamme ja kansalaisjärjestöjä. Kansalaisjärjestöthän tekevät työtä myös parlamentille. Eh, eli täytyy miettiä, mikä meidän kuvamme on ulkopuolelle, ulkopuolella. Ja jos ajattelen sitten vaikkapa minun raporttiani vastuuvapaudesta, niin silloinhan otettiin huomioon se, mitä Rova Kresille te sanoitte, ja tähän suuntaan meidän on kuljettava ja käytettävä nyt näitä kaikkia mahdollisuuksia hyväksemme kuulla komissiota, mitä komissio tekee, ja myös pitää huolta siitä, että täällä meidän talossamme toimitaan samalla tavalla. Muussa tapauksessa me emme mihinkään tuloksiin ikinä pääse. Asioiden täytyy toimia samansuuntaisesti molemmissa taloissa. Also lieber Bart Stars, ich bin ja bei dir, wenn wir sagen, wir Niin. Kun puhutaan mm, äh, viranhaltijoista ja sitten mannattikaunhaltijoista, äh, niin eroa tässä on. Äh, se on muistettava. Mutta olen kuitenkin tyytyväinen sen keskusteluun, jota nyt on käyty toimintasäännöistä tässä. Ja välihuomiona toteaisin, että EU-virkamies vielä Eh, ennen eh, eh, kautta totesi, että tämä on erittäin tärkeä asia ja jos nyt veisitte tämän asian eteenpäin, niin ette tietenkään mitään suositumuspalkintoa voisi voittaa, mutta kun avoimuuskysymyksistä puhutaan ja sääntöjen selkeydestä puhutaan, niin tiedätte, että meidän valiokuntamme on kuitenkin teidän liittolaisenne näissä kysymyksissä. Haluamme sellaisen Euroopan, joka pysyy pystyssä riippumatta nyt siitä, puhutaanko komission jäsenistä vai eh, edustajista. Eh, kaikki menee kuitenkin samaan pataan eh, tämän talon ulkopuolella. Tärkeää on, ettei komissio kuitenkaan toimi yksin ja palvele vain itseään, ja tämä onnistuu, jos säännöt ovat selkeät ja toimitaan avoimesti, jos kommunikaatio toimii ja on mahdollista sanoa ja äh, esittää, että katsokaapas nyt, mikä on tilanne, onko äh, kritiikki perusteltua, ja selvää tietysti on, ettei kritiikki aina kohdistu vain komissioon, vaan myös muihin tahoihin. Ja nyt näistä siirtymäkauden rahoista vielä muutama sananen. tulisi täyttää tehtävät, e, jotka e, virkamien osalta tietysti ovat ihan pohjattomat ja sitten tällainen tietty cooling off-vaikutus tässä myöskin on. Itse olisin sitä mieltä, että komission palkka, joka siirtyy uusiin tehtäviin, että lisättäisiin tätä vanha, eh, en tiedä. Eh, muuten hän ei varmaan olisi valmis eh, vähemmän palkattua tehtävä vastaanottavan lainkaan. Ja riskinä siirtymäkauden ähm, olisi, että äh, tätä summaa hyödynnettäisiin ja sitten voitaisiin eh, valitella ja syyttää meitä siitä, että me rahoitamme tällaisia kestolomalaisia. Tietysti voitaisiin ajatella, että uusi työnantaja saisi sitten tämän erotuksen, mutta se, mitä tässä esitit, että tämä tulisi vielä uuden eh, työpaikan lisäksi siihen päälle vielä, niin sellainen ei oikein kyllä mielestäni kävisi. Eh, silloin minäkin jo mm, näkisin punaista. Eh, no niin, esittäisin itse viimeisen kommentin ja sitten komission jäsen saa jatkaa. Aikooko komissio? laatia yhden tekstin, jossa huomioidaan kaikki mahdolliset eturistiriita, seikat. Ja kysyisin, mitä aiotaan tehdä, jotta mahdollisimman tehokkaasti voidaan taata komission jäsenten riippumattomuus, kun puhutaan lähtömaasta, josta jäsen on tullut. Olen itse järjestänyt kyselyn silloin, kun eh, hankaluuksia erään komission jäsenen kanssa ilmeni. Ja sitten kysyisin, miten aiotaan eh, kabinetin eh, henkilön nimeämisen kanssa menetellä? Aiotaanko soveltaa samoja määräyksiä, jotka pätevät komission virkamiehiin? Kiitos. Thank you very much. Uh, thank you very much, Mr. President. Kiitos. Kiitos herra puheenjohtaja. Yritän noudatella tätä kysymysten järjestystä. Hatzimarkakis olette aivan oikeassa, kun sanotte, että meidän täytyy parantaa eettisen komitean työskentelyä. Ja me olemme jo parantaneet äh, avoimuutta ja sitä suhdetta, joka entisillä komission jäsenillä on yleisöön, toimielimiin ja niin edelleen. Eli miten eettinen komitea tekee positiivisia ja negatiivisia päätöksiä, siihen tulisi saada lisää avoimuutta. Eli yleisön olisi hyvä tietää, miltä pohjalta tällainen positiivinen tai negatiivinen päätös tehtiin, kuinka syvällinen analyysi tehtiin ja niin edelleen. Tämä on sellainen asia, johon me pyrimme ja uskoakseni tämä tulee olemaan yksi tulevista ehdotuksista. Olen samaa kaikkien niiden parlamentin jäsenten kanssa, jotka ottivat esille tämän kysymyksen, joka liittyy etujulistuksiin. Meidän kaikkien on täytynyt etumme ilmoittaa, kun olemme ottaneet tärkeitä tehtäviä vastaan. No tietenkin voimme keskustella siitä, löytyykö sieltä kaikki tarvittava tieto. Me haluamme tehdä tästä nyt selvemmän. Me haluamme tietoa myöskin puolisoista ja kumppaneista. Tähän saakka tätä tietoa ei ole pyydetty. Ja meidän täytyy myöskin tehdä paljon selvemmäksi se, mistä tämän tiedon löytää, koska hyvin usein tieto on olemassa, mutta sen löytäminen on hankalampaa. Eli meillä täytyisi olla jonkinlainen yhden luukun periaate, josta nämä kaikki tiedot tiedot löytäisivät. Ja tietenkin sitä täytyy päivittää vuosittain. Tämä on tietenkin täysin selvää, koska olen aivan varma, että komission jäsentenkin henkilökohtainen tilanne muuttuu vuosien mittaan ja täten säännöllinen päivitys on aivan välttämätöntä. Se täytyy ottaa mukaan tähän taloudellisten etujen julistukseen. Sitten mitä tulee tähän ohjesääntöön, no tietenkin, kuten Rova Gresslikin sanoi, niin tulee olemaan hyvin vaikea löytää sellaista ratkaisua, joka sopisi kaikille toimielimille, mutta jos nyt puhutaan standardeista, niin tietenkin keskustelu tällaisesta olisi tervetullutta. Tämä on vähän samantyyppinen asia kuin se, jota yritän saada aikaiseksi tämän avoimuusrekisterin kanssa, eli edustajamme Euroopan parlamentissa. No nyt olen saanut jo ensimmäisiä positiivisia reaktioita neuvostolta sen suhteen, että he haluavat liittyä tähän järjestelmään mukaan ja että hekin haluaisivat sitten hallinnoida tätä eturyhmä, loppausryhmä rekisteriä yhdessä, koska tällä olisi symbolista merkitystä. Se kertoisi, miten me avoimuusasioita hoidamme, jos kaikki toimielimet hoitaisivat sitä yhdessä. Tähän pätee sama asia, jos me voimme käynnistää tämän prosessin ja keskustella tästä toimielinten tasolla, niin varmaan kansanriveissä se otettiin positiivisemmin vastaan ja varmaankin saataisiin hyvin positiivisia tuloksia. Ja me olemme yhteiskeskustelusta hyvin tyytyväisiä, jos sellainen saadaan aikaan. Sitten Ehrenhauser, mikä on tilanne entisten komission jäsenten kohdalla, miten saadaan enemmän avoimuutta ja mitä eettinen komitea tekee. No tämä oli yksi syy siihen, miksi tämän asian otin esille, koska tällä hetkellä entinen komission jäsen, jos hänelle tarjotaan uutta työpaikkaa, niin hänen täytyy ilmoittaa siitä komissiolle. Hänen täytyy kertoa, minkä tyyppisestä työstä on kysymys, mitä hänen vastuualueisiinsa tulee kuulumaan. Ja jos on epäilystä komission taholta sen suhteen, että jos komissio esimerkiksi komission jäsen ryhtyy julkiseen virkaan tai niin edelleen, niin sitten me siirrämme tämän asian käsittelyn eettiselle komitealle ja eettinen komitea sitten tarkastelee sitä työtä, jota tämän entisen komission jäsenen uuden työnantajan palveluksessa tulisi tehdä ja tarkastellaan sitä, joutuiko hän omissa tehtävissään tekemään samantyyppisiä tehtäviä. Ja jos mahdollisuus eturistiriitaan on, niin silloin eettiseltä komitealta tulee komissiolle tietoa sen suhteen, että komission jäsenen ei tulisi vastaanottaa tätä uutta työpaikkaa Charlie McCreevin kohdalla ja hänen pankkivirkansa kohdalla tällainen suositus tuli. Mutta me olemme samaa mieltä siitä, että lisää läpinäkyvyyttä tarvittaisiin kaikki nämä perustelut, eettisen komitean päätösten perustelut, ne tulisi julkistaa, jotta jokainen voisi sitten itse tarkastella sitä, toimittiinko oikein ja kaikki näkisivät, miten eettinen komitea päätyy tekemään päätöksiään. Sitten jos puhumme tähän suulliseen kysymykseen, joka liittyy komission jäsenten riippumattomuuteen. Tässä on kolme vaihetta. Ensinnäkin ennen kuin otamme virkamme vastaan, siellä me ilmoitetaan taloudelliset edut ja muut edut, siellä tapahtuu poliittista seulontaa ja niin edelleen. Sitten toinen vaihe, silloin kun ollaan virassa, silloinhan me olemme vastuussa parlamentille ja kansalaisille ja äh, komission puheenjohtajalle ja silloinkin edusta täytyy ilmoittaa, eikä tämä pääty siihen kun työ päättyy, vaan sitten on myöskin velvollisuus ilmoittaa ilmoittaa näistä potentiaalisista tulevista työtarjouksista senkin jälkeen, kun ei enää toimi komission jäsenenä. Meidän on sitouduttava siihen, että me toivimme koko loppuelämämme integriteetillä ja vastuullisella tavalla koska me olemme vastuussa, me saatamme joutua tuomioistuimen eteen, jos käytännössääntöjä on rikottu senkin jälkeen, kun komission jäsenen virasta on luovuttu, ja silloin komission jäsen saattaa menettää eläkkeensä. Mutta tätä kaikkea täytyy selventää, ja niistä täytyy saada enemmän tietoa julkisuuteen. Sitten herra Staasin kommentti siitä, että tämä on hyvä alku keskustelulle, siitä olen samaa mieltä. Ja tietenkin toivon, että tämä yleiskeskustelu, joka tässä nyt käytiin, niin toivon, että se heijastuisi myöskin sitten komission loppuasiakirjaan tästä asiasta. Me työstämme sitä ja tietenkin teidän valiokuntanne on hyvin tervetullut. Te ette eh, ole ehkä kovin suosittuja, mutta teillä on paljon auktoriteettia keskustella tästä aiheesta. Ja tästä syystä olen varma, että jos valiokuntanne voi tukea tätä komission jäsenten käytännössääntöjä, niin se olisi kovin tervetullutta komission keskuudessa. Sitten herra Geier. Tässä oli nämä kaksi kysymystä myöskin puheenjohtajalta, jotka liittyivät siirtymäkauden korvauksiin. No, pyydän anteeksi, jos kuulostan hieman legalistiselta, mutta me toimimme Euroopan unionissa ja olen täällä Euroopan parlamentissa, eli tässä täytyy olla hyvin tarkka sana. Niin jos me tarkastelemme tätä palkkakysymystä ja siirtymäkauden korvauksia, niitähän säädellään yhdellä artiklalla sopimuksissa. Ja siinä artiklassa puhutaan ähm, neuvoston puheenjohtajasta, komission puheenjohtajasta, komission jäsenistä ja tuomioistuimen ähm, jäsenistä. Ja tämä on sellainen kohta, johon komissiolla ei ole mitään Ähm, muutoksen hakuoikeutta. Eli me pyrimme nyt siihen, että me toimimme sillä alueella, joka on meidän käytettävissämme. Eli me haluamme selventää näitä sääntöjä käytännesääntöjen muodossa. Me voimme tietenkin keskittyä siihen, miten välttää äh, eturistiriitoja, miten välttää mahdollisia väärinkäytöksiä komission jäsenten taholta. Me työstämme tätä asiaa kovasti, mutta samaan aikaan ymmärrän sen, että nämä siirtymäkauden korvaukset kysymykset on asia, joka äh, päätyy otsikoihin ja joka kiinnostaa kansalaisia. Eli ymmärrän sen, että tämä on sellainen asia, jota meidän täytyy tarkastella. Mutta teille vain tiedoksi, että oikea osoite on neuvosto. Tietenkin me voimme keskustella siitä ja ottaa sen esille, mutta tämä on se juridinen tilanne, missä me, missä me tällä hetkellä olemme. Miten, mitä asiakirjoja tulee tulemaan. No, tällä hetkellä me tulemme päivittämään tämän käytännesääntötekstin Tämä on yksi asiakirja. Ja jos nämä kuvailemani muutokset menevät läpi kollegoini keskuudessa, niin silloin täytyy myöskin mukauttaa tämän eettisen komitean päätöstekstiä. Eli nämä ovat ne kaksi tekstiä, joita täytyisi päivittää, jos nämä uudet säännöt siis halutaan ottaa käytännön sääntöjen kohdalla voimaan. Miten me voimme estää jäsenvaltioiden vaikutusvallan komission jäseniin? Miten siis komission jäsenten riippumattomuus saadaan taattua? No tässä olisi avuksi, jos kaikki kunnioittaisivat sopimuksia, koska on täysin selvää, että komission jäsenten täytyy olla äärimmäisen riippumattomia. He eivät voi hakea eivätkä vastaanottaa neuvoa miltään järjestöltä eikä hallitukselta. Ja jokaisen komission jäsenen vastuulla on kunnioittaa tätä. Jäsenvaltioiden vastuulla on taas sitten se, että ne eivät yritä vaikuttaa komission jäsenen työhön myöskin tämä juhlallinen julistus. Me kaikki olemme käyneet Luxemburgissa tämän juhlallisen julistuksen antamassa. Me siis kunniamme kautta vannomme, että me emme tule hakemaan tai ottamaan vastaan miltään yksiköltä, hallitukselta tai järjestöltä. Ja tietenkin tätä täytyy kunnioittaa, koska olette aivan oikeassa, että hyvin usein päätyy tilanteeseen, jossa käsittelee hyvinkin hankalia asioita sen oman maan kannalta, mutta myöskin eettisen käyttäytymisen periaate, ei ainoastaan komission, vaan jäsenvaltioiden kannalta on tärkeä asia. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, komission jäsenten kabinetit. Tähän mennessä meillä on selkeät säännöt kabinetin koostumukseen liittyen, mitä tulee sen kokoon, siis kuinka monta kabinetin jäsentä komission jäsenellä voi olla, ja näiden jäsenten täytyy tulla ainakin kolmesta eri maasta, eli meillä ei voi olla yhden kansallisuuden kabinetteja. Toisin sanoen kansallinen monimuotoisuus, se tapaa, takaa myöskin sen, että sieltä löytyy hyvää eurooppalaista yhteistyöhenkeä. Me ja sitten tietenkin on hyvin selkeitä sääntöjä liittyen siihen, kuinka moni henkilö kabinetista voisi olla määräaikaisia virkamiehiä ja kuinka monen täytyy olla varsinaisia virkamiehiä. Näitä kunnioitetaan tiukasti. Tällä hetkellä me olemme tekemässä selväksi sen, että jos on tarkoituksena palkata välitön perheenjäsen, esimerkiksi kumppani, oman kabinettiinsa, niin tämä ei enää ole mahdollista Tämä on nyt poissuljettu mahdollisuus näiden uusien käytännön sääntöjen myötä. Tulisi siis olla harvinaisen selvää, että tällaista mahdollisuutta ei enää ole olemassa. Kiitoksia. Grazie molto al commissario. Kiitokset komission jäsen Sefcovic selvityksistä ja vastauksista kysymyksiin. Kiitos siitä, että pääsitte tänne. Eh, tämä riittää tältä erää. Nyt siirrymme sitten esityslistalla eteenpäin. Seuraavana vuorossa kohta kuusi. Passiamo al punto 6, la relazione speciale della Corte dei Conti europea numero 4 2010, la concezione tässä aiheena <clears throat> tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus Eleonora da Vincin ohjelman liikkuvuustoimien suunnittelusta ja hallinnoinnista. Ja annan tässä esittelijälle puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja. Niin, koordinaattorimme Kresle. Eh, kiitos teillekin. Kiitos siitä, että sain ottaa käsiteltäväksi tämän aiheen. Niin. Vuonna 2000 esitettiin tavoitteet Euroopan unionille, eli että vuoteen 2010 siitä tulisi talous, joka pohjautuu maailman eh, dynaamisimpaan tietoon. Tieto olisi siis ylipäätään kaikkein tärkein asia ja koulutus näin ollen myöskin. Kööpenhaminan eh, prosessi, joka käynnistettiin vuonna 2002 opetusministeriöiden taholta, eh, vahvisti sen, että tarvitaan eh, vapaaehtoista vaihtoa ja on mahdollistettava avoimuus ja todistusten vastavuoroinen tunnustaminen, jotta voidaan parantaa liikkuvuutta Euroopassa. Ja kun puhutaan Lissabonin ja Kööpenhavinan strategioista, näiden pohjalta komissio teki useitakin koulutusaloitteita, erilaisia ohjelmia. Vuonna 2000 Seitsemän näin tapahtui ja näin mahdollistettiin yhteistyö ja vaihdot tällä saralla ja näin tähdättiin EUn kehitykseen. Jatkuvan oppimisen alalla alaohjelmana on Leonardo da Vinci-ohjelma, jossa nimenomaan puhutaan ammatillisesta koulutuksesta – EU-ssa. Ohjelma pohjautuu liikkuvuustoimiin erityisesti. Ne ovat ohjelman tärkeä osa-alue. mahdollistettaisiin se, että osallistujat voivat siirtyä toiseen jäsenmaahan ja tällä tavalla parantaa omaa osaamistaan ja tietotaitoaan. Ja kyseessä on ohjelma, jonka yleisvastuu kuuluu Euroopan komissiolle. Valvonta ja toteutustoimet hoidetaan sitten yhteistyössä kunkin jäsenmaan viranomaisten kanssa. Tori Davison on esittänyt tilintarkastustuomioistuimen näkemyksiä asiasta ja on tarkasteltu nimenomaan sitä, mahdollistaako Leonardo Vinci-ohjelma nykyisellään tehokkaat ja hyvät tulokset myöskin. Se on varsin selkeästi on esitellyt ohjelman nykytilan ja voin yhtyä, mm, yhtyä hänen näkemyksiinsä. Erityisesti tilintarkastustuomioistuimen päätelmissä todetaan, että ohjelman hallinnointi eh, voisi olla hieman tehokkaampaa. Ja kun puhutaan ongelmista, jotka toivottavasti komissio pystyy hoitamaan eh, niin, että ohjelmasta tulee tehokkaampi ja kunnianhimoisempi. Kun tarkastellaan ongelmallisia kohtia, niin valitettavasti on todettava, että komissio ei vielä ilmeisesti pysty määräisesti tarkastelemaan ohjelman tuloksia nimenomaan siksi, että tapa, miten raportit esitetään, ei ole tyydyttävä. Niinpä onkin esitetty, että Leonardo-ohjelmaa eh, muuttaisin, eli puhuttaisiin kolmesta vuodesta ohjelman alun jälkeen, ja tässä vaiheessa ei vielä pystytä arvioimaan sitä, onko asetettuihin tavoitteisiin ollut mahdollista päästä. Ja sitten kun puhutaan arviointimenettelyistä ja valintamenettelyistä hankkeiden osalta ja osallistuvista maista, niin tällöin puhutaan hyvin järjestetyistä transparenttista menettelyistä ja komission esittämistä toimintatavoista, mutta heikkouksiakin on olemassa. Esimerkiksi, että ehdokkaat hyväksyttiin silloinkin, jos sisältökuvaus ja tavoiteasettelu ja kustannusarviot eivät olleet riittävän hyvin esiteltyjä. Ja ohjelma onkin kritisoitu. Osallistujat ovat itse havainneet ongelmia esimerkiksi toisen jäsenvaltion taholta kumppaneiden löytämisessä – ja tässä monesti kielelliset ongelmat ovat olleet ongelma, myöskin kulttuurierot ovat olleet yhtenä hankaluutena. Ja olisikin hyvä, että komissio tiedottaisi parlamenttia edistyksestä, jota on tapahtunut, jos pyritään nyt saamaan aikaan väline, jolla mm, päästäisiin eroon näistä ongelmista, joita hakijoilla on ollut kumppaneiden löytämisessä Yhteenvetäen voitaisiin siis esittää, että olisi hyvä, jos näitä eh, tukitoimia eh, komissio voisi parantaa nimenomaan kumppaniasiassa ja että komissio pystyisi valvomaan arviointi- eh, ja hakuvaihetta paremmin jotta ohjelmasta tulisi sellainen, että se todellakin hyödyttäisi kansalaisia paremmin ja päästäisiin todella asetettuihin tavoitteisiin. Kiitos. No niin, en tiedä haluaako kollegoista joku käyttää puheenvuoron, ehkäpä äh, komission edustaja tai tilintarkastustuomioistuimen edustaja haluaisi käyttää puheenvuoron komissiosta. Ilmeisesti puheenvuoropyyntöä ei ole. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Komissio on tyytyväinen tähän tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen ja me painotamme sitä, että tässä on kysymys hyvän yhteistyön tuloksesta. Me olemme samaa mieltä tämän kertomuksen johtopäätöksistä, positiivista johtopäätöksistä, mitä tulee tämän ohjelman laadunvalvontaan ja siihen johtopäätökseen, että nämä tilastotiedot mahdollistivat äh, sen, että tämä ohjelma toimii moitteettomasti. Meidän täytyy painottaa sitä, että tässä tilintarkastuksessa oli kysymys pääasiassa vuosista se 2007 ja 2008, eli ohjelman kahdesta ensimmäisestä vuodesta, ja tämä selittää äh, pitkälti sen, että ne johtopäätökset, joihin tilintarkastusomistuin päätyi monessakin kohdassa, ohjelman kahden ensimmäisen vuoden aikana kaikki äh, hallintojärjestelmät eivät olleet vielä toimintakykyisiä ja täten oli myöskin hankala arvioida näiden ohjelmien ensimmäisiä vaikutuksia, koska nämä yleensä tulevat esiin vasta monen vuoden toiminnan jälkeen. Mutta tästä huolimatta komissio on kuitenkin jo reagoinut moniinkin huomioihin, joita aivan oikeutetusti tilintarkastustuomioistuin on tehnyt. Ja tästä syystä me voimme hyväksyä suurimman osan tilintarkastustuomioistuimen suosituksista ja itse asiassa me olemmekin jo suurimman osan suosituksista toteuttaneet joko kokonaisena tai osittain. Yksi heikkouksista, joita tässä raportissa painotetaan, liittyy siihen, että nämä vaikutusindikaattorit, niitä ei hyväksytty heti ohjelman alussa ja kolme vuotta ohjelman käynnistymisen jälkeen ei vielä ollut muodollista yhteisymmärrystä tällaisista indikaattoreista ja tämä on, on täysin totta. On totta, että tämä oli vaikea, raskas prosessi ja koska ohjelman oikeusperustasta löytyi niin paljon tavoitteita, tämä oli syynä siihen. Siellä oli kaikille näille tavoitteille indikaattoreita ja niitä oli yli 60 ja tämä oli hyvin raskas menettely ja tämän me olemme sanoneet tulevia ohjelmia silmällä pitäen. Kahdesta indikaattorista päästiin ohjelmakomiteassa yhteisymmärrykseen ja ensimmäiset tulokset tietokonejärjestelmistä tullaan saamaan ensi vuonna Haluaisin myöskin täsmentää sen verran, että tietenkään me emme ole odottaneet tähän saakka soveltaaksemme koeindikaattoreita ja me tällaisia käytimme ja täten me olemme voineet jo kertoa, kuinka moni ihminen tässä on ollut mukana, minkälaista tukiaisista on ollut kysymys, minkä on ollut liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä, paljonko rahaa on mennyt. Tämä tieto on täysin välttämätöntä ja tätä me saamme jatkuvalla syötöllä. Meillä on myöskin tällainen palautejärjestelmä äh, Leonardon liikkuvuudessa ja tämä tarkoittaa sitä, että me saamme määrällistä tietoa osallistujilta itseltään. Tämä tieto on hyvin arvokasta ja se on ollut hyvin positiivista tämän ohjelman järjestämisen näkökulmasta ja myöskin jos haluamme tarkastella niitä vaikutuksia, joita ohjelmalla on ollut osallistujiin. Eli meillä on tällainen tietojärjestelmä ollut olemassa heti tämän ohjelman alkuvaiheesta lähtien. Meillä on yhden tilintuomioistuimen ähm, suosituksen kanssa ongelmia. Toisin sanoen äh, mikä rooli kansallisilla virkamiehillä tulisi olla osallistujien vastaanottamisessa. Ohjelma ei ole koskaan tällä tavalla toiminut. Tietenkin ne järjestöt, jotka lähettävät osallistujen tietenkin he varmistavat vastaanoton laadun ja me myöskin palautejärjestelmän kautta saamme tietoa tästä. Meidän mielestämme olisi, me antaisimme liikaa vastuuta näille kansallisille virkamiehille, jos heille annettaisiin täysi vastuu tästä vastaanottamisesta. Ja tästä syystä me emme tätä suositusta noudata. Ja sitten tärkeä suositus, joka liittyy kumppanien löytämiseen. Tässä minun täytyy selittää sen verran, että meillä oli tällainen ohjelma alkuvaiheessa olemassa, mutta jos meillä ei ole järjestelmää, jolla me voimme varmistaa kaikkien tietokantojen tiedon laadullisuuden, niin me emme voi tällaista järjestelmää ylläpitää ja tästä syystä tämä kokeilu keskeytettiin, mutta tämä ei tarkoita sitä, ettekö, emmekö me etsisi uusia mahdollisuuksia jotta sitten tällaisia kumppanuuksia löydettäisiin, koska me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että se on yksi onnistumisen syy tässä Leonardo-ohjelmassa. Haluaisin kiittää teitä ja tietenkin olen valmis sitten vastaamaan erityisiin kysymyksiin, jos niitä on. Kiitokset. Ja tilintarkastustoimisto, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos parlamentin jäsenet. On hyvä, että tämä tärkeä asia on otettu nyt tänään tällä esille. Haluaisin myöskin kiittää Celloa varsin eh, laadukkaasta työasiakirjasta. Ei minulla ole tässä paljonkaan lisättävää asiaa Siinä on hyvin eh, tuotu esiin eh, kaikki tärkeät asiat. Kiitokset tästä teille. Haluaisin myöskin kiittää lämpimistä sanoista, joita Cello on meidän suuntaamme esittänyt. Varsin rohkaisevaa. Kiitokset myöskin komissiolle. Äh, kiittelitte hyvää yhteistyötämme ja nämä kiitokset voin esittää äh, takaisinpäin komission suuntaan. Työ, yhteistyö on todellakin ollut erinomaista ja osoittanut sen, kuinka Eh, monissa kohtaa eh, komissio on voinut hyväksyä suositukset ja eh, toivottanut näin tervetulleeksi meidän suosituksemme. Muutama kohta kuitenkin on vielä, joita olisin halunnut kommentoida tässä täällä tänään, mutta ennen kuin tähän menen toteaisin, että vasta vähän aikaa sitten huomasin, että komissio 19. päivä lokakuuta esitti asiakirjan, jossa budjetin tarkastusta mm, käsitellään. Kävin tämän läpi ja osa asioista oli mielenkiintoisia tämänkin raportin osalta. Esimerkiksi artiklassa 4 sanotaan, hyvin kohdennetut kulunkäyttötarkoitukset ovat tärkeä asia. No niin, tämä voisi varmasti täällä tänään toistaa. Ja päätelmissä toteatte, että huomisen budjetti budjetissa tulee pyrkiä todellisiin tuloksiin ja vaikutuksiin. Niin siihen eh, pyritään tässäkin raportissa. Sitä tarkoitimme, kun sanoimme, että esimerkiksi nämä tavoitteet, jotka on esitetty, esimerkiksi avoimuuden parantaminen ja niin edelleen, olisivat oikein, olisivat oikein hyvä asia, jos tässä voitaisiin edetä paremmin. Ja nimenomaan tästä pitkälti on kyse raportissamme. Esimerkiksi 48 kohdassa sanotaan, että eh, maat eh, sitä tulisi soveltaa paremmin ja eh, aikataulu ja muuta se tulisi soveltaa kunnolla. Tässä ei Leonardon osalta onnistuttu. 17. päivää kesäkuutahan komissio päätti korjata tämän asian. Ja näin ollen tilanne varmasti paranee ja IT-järjestelmät myöskin halutaan huomioida ja parantaa niitä. Eli varmasti voimme uskoa ja luottaa parempaan tulevaisuuteen myös Leonardon tiimoilta. Tietysti on kiva kuulla, kun jotain mukavaa sanotte raportista, mutta vieläkin parempi on, jos raporttimme johtaa konkreettisiin tuloksiin, vaikka Smartinkin osalta. Grazie. Vuole aggiungere qualcosa lei? Kiitos. Onko vielä jotain muuta tässä? Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin voimme mennä esityslistallamme eteenpäin. Yhteisen valtuuskunnan, budjetinvaliokunnan kanssa tehty matka Kroatiaan. Loppa raportissa todettu, että kyseessä oli tärkeä matka. Sinne järjestettiin matka. Se oli tärkeä sikäliikin, että kyseessä on valtio, joka on hakenut EU-jäsenyyttä. Ja näin ollen oli syytä katsoa, eh, mikä on maan tilanne hankalissa kysymyksissä. Ja onnistuimme sopimaan myöskin tästä raportista, joka omasta mielestäni myöskin on hyvä. En sitä nyt tässä lue, koska se löytyy liitteenä asiakirjoista. Eilen sain äh, Deutschilta kirjeen, jossa todettiin, että hänen mielestään tätä loppuraporttia tulisi hieman muuttaa, varsinkin <clears throat> siinä tulisi huomioida paremmin Kroatian ponnistukset, korruptiota ja järjestäytyntä rikollisuutta vastaan. Ja Goran budjettivaliokunnasta ilmeisesti myöskin oli tällaisen toiveen esittänyt. Mutta Deutsch ei nyt näytä olevan täällä paikalla ja ehkäpä voin tässä poliisiryhmän koordinaattoreihin olla yhteydessä sähköpostitse myöskin Deutschin, ja jos kaikille käy, niin sitten tällä tavalla muutettaisiin tätä loppuraporttia. En tiedä, haluaako joku nyt kommentoida asiaa. Kresle, oletteko pyytänyt puheenvuoroa? Ich habe nur eine Lernfrage. Ähm, niin, kysyisin vain. Onko olemassa joku menettely, jonka mukaan tätä raporttia käsitellään? Sosiaalidemokraattien koordinaattori talousarviovaliokunnasta, joka myöskin osallistui valtuuskunnan matkaan, totesi minulle, että tämä perushenki ei olisi ihan hänen näkemystensä mukainen se, mikä tästä raportista esiin nousee. Ja oli vähän toisin kannalla pikemminkin. Eli tämä nyt esitetty versio ei kovinkaan paljon näitä todellisiakaan ongelmia huomioita esiin nosta, vaan ja kysyisin, miten tämä asia nyt voidaan hoitaa tulisiko meidän esittää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, täydennysehdotuksia ja jos niin, kenelle ne voisi sitten esittää? Kollega Gressel. Gressel, olkaa hyvä. Ich habe die Empfehlungen gelesen. Luin suositukset myöskin äh, sähköpostiviestin kollegalta. No, Joskus tulee sellainen vaikutelma, että luulen, että kun kauniita sanoja käyttää, niin maailma sillä paranee, mutta ei se nyt ihan niin ole. Olemme tutustuneet näihin suosituksiin. Eivät ne liian negatiivisia mielestäni ole, jos katsotaan raporttia viime vuodelta, niin ongelmia on Kroatialla. Ne ovat todellisia yleensä eh, valtuuskunnan jäsenet keskuudessaan äänestävät eh, raportista ja yleensä sitten muutokset tehdään sillä tavalla, että se kaikille käy. No, eh, juna nyt jatkaa kulkuaan ilman tai tämän raportin kanssa, mutta ei ole hyvä, jos me tässä vain hymistelemme ja kaikki muut tahot kuitenkin tietävät, että ongelmat ovat todellisia. Päävaramusehdotukset olisivat mielestäni ihan hyviä. Mehän oma aloite mietintöä liittymistukien osalta. Tässä valmistelemme Kroatian osalta ja myös koskien muita hakijamaita. En tiedä. Tämä olisi vähän erilainen lähestymistapa kuin jos ulkopolitiikan edustajat vain vaaleanpunaiset silmälasit päässään matkustelevat halki maan. Ja kyllä Paamin sähköpostiviestikään ei ollut kovin selkeä. Siinä ei selkeästi sanottu, mitä tulisi muuttaa, vaan siinä vain hieman yleisesti kritisoitiin esitystä. No meille, meille nyt käy se, vaikka pysyttäisiin tässä nykymuodossa. No, d'accordo con Sono d'accordo con la... Niin, voin yhtyä Kreslen puheenvuoron. Se olen mukana valtuuskunnassa ja tämä lopputulos, joka saatiin aikaan, tuntui minusta ihan hyvältä, tasapainoiselta. Toisaalta, jos nyt vähän enemmän painotettaisiin tiettyjen aiheiden tärkeyttä, esimerkiksi eh, tuomioviranomaisten riippumattomuutta, eh, taistelua lahjontaa vastaan, korruptiota vastaan. Eh, ehkä näitä asioita voitaisiin hieman esiin tuoda paremmin. Eli mm, nykymuodossaankin esitys kävisi minulle ja muut olivat valmiit sen myöskin hyväksymään, mutta jatkoa ajatellen mm, ehkä voitaisiin toimia siten, että teksti kiertää niin kauan, kunnes se saa kaikkien tuen ja sitten se hyväksytään. Koska muuten on hankala, jos joudutaan aina uudelleen ja uudelleen palaamaan asiaan myöhemmässä vaiheessa. Eli jätetään näin nyt tämä asia. Ja meillä on tärkeä asia kello 17, eli pidetään tässä pieni 10 minuutin tauko nyt.